Yhdysvaltain viranomaiset eivät ole antaneet mitään todisteita siitä, että sopimusta olisi loukattu ja siksi en kannata sopimuksen keskeyttämistä tältä erää. Kiitoksia komission jäsen Malmström. Infeld, nyt ette voi enää esittää kysymystä. Keskustelu päättyy. Päätöslauselmasta äänestetään seuraavalla istuntojaksolla lokakuun loppupuolella. Seuraavaksi esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle rajat ylittävän lainvalvontayhteistyön tehostamisesta EU:ssa. Nyt kysymyksen laatija Aguilar saa puheenvuoron. Kiitos rouva puhemies jälleen kerran. Olemme yhtä mieltä siitä, että Rajat rikollisuus on lisääntymässä Euroopassa ja valiokunta Krim on käsitellyt tätä asiaa ja samoin teitä, mutta myöskin kun viimeksi on tehty arviointia siitä, miten järjestöt rikollisuus kehittyy, siis Eurooppa on ollut tästä vastuussa. Kaikki nämä uudet rikosjärjestöt toimivat verkottuneina, toimivat kansallisesti lukuisissa maissa, niin niissä on lukuisia kumppaneita, toimivat hyvin erilaisilla alueilla ja tämä merkitsee sitä, että on hyvin helppo ylittää vanhat rajat. Ja se merkitsee sitä, että rikollista ei voida yhdistää enää tiettyyn alueeseen ja voida sanoa, että on jokin tietty toimintakeskus. Täällä on merkitystä sikäli, että Euroopan unionissa, että nämä rikollisverkostot toimivat yhtenäisesti ja niitä vastaan toimia yhtenäisesti, että täytyy käyttää kaikkia välineitä, jotka ovat käytössä, joilla voidaan vaihtaa tietoa, koordinoida toimia, jotka liittyvät operaatioihin. Meillä on täällä valtaisa haaste koko Euroopan unionille ja tämän päivän keskustelun osalta voidaan sanoa, että voidaan katsoa, miten voidaan organisoida, järjestää paremmin sitä, että voidaan vaihtaa tietoa siinä, miten pannaan toimeen Euroopan unionin lainsäädäntöä ja miten rikollis voidaan pidättää mahdollisimman pikaisesti ja voidaan kuitenkin samaan aikaan taata kansalaisten perusoikeudet. On olemassa välineitä, joita voidaan koota työstää, vertailla tietoja, joita antavat eri Euroopan viranomaiset ja tämä merkitsee sitä, että sekä oikeusviranomaiset että poliisiviranomaiset toimivat. Mutta nämä välineet, ne ovat vasta kehittymässä ja jossakin tapauksissa tämä merkitsee sitä, että niitä käytetään tehottomasti ja ne ovat hiukan ne ovat riittävän avoimia. Parlamentti on tietoinen siitä, että tarvitaan johdonmukaiset puitteet, kestävät puitteet, jotta kaikki näitä välineitä voidaan, voidaan arvioida ja että saadaan tilannekatsaus sen osalta, mikä miten jäsenvaltioissa pannaan toimeen kansallisen lainsäädäntöön mukaan luottana myöskin kansainvälisiä sopimuksia, jotka liittyvät tiedonvaihtoon. Siis riippumaton, äh, riippumaton äh, selvitys komissio pitäisi tarjota myöskin näkemys tulevaisuudesta. Pyritäisiin käydä keskustelua siitä, miten optimisoida voimia, jolla voidaan kerätä, torjua rikollisuutta koko Euroopan unionissa. Ja mitä voidaan myöskin samaan aikaan huolehtia siitä, että tietoa suojellaan. Täytyy toimia suhteellisesti, toimia avoimesti ja käyttää, käyttää tietoa, kun ovat olemassa – se, että käytetään näitä välineitä, pitäisi pohtia, että Prymin sopimus mm, päätöstä, joka, joka on hyväksytty, joka osalta tämä Prymin päätös on asia, joka liittyy siihen, mitä voidaan automaattisesti verrata henkilöstötietoja, jotka liittyvät eräisiin tiedostoihin, joita on olemassa, jotka liittyvät esimerkiksi autojen rekisteröinteihin. Tämä on väline, joka voisi olla tehokas ja hyödyllinen ajatellen poliisin toimintaa yli rajojen silloin, kun on kysymys rikostapausten selvittämisestä. Mutta olisi tärkeää tehdä Prymistä osa Lissabonia. Ja Pryminin, Prymin päätös hyväksyttiin kolmannen pilarin puitteissa, joka oli siis hallitusten välistä yhteistyötä tavalla, joka liittyy siihen, että ei ollut suinkaan demokraattista valvontaa ja ajatellen sitä, miten toimivalta on kasvanut Lisbonsopimuksen myötä tämän parlamentin tapauksessa, joten on tärkeää, että komissio edistäisi Prymin päätöksen äh, yhteisöllistämistä niin, että se torvittaisiin äh, johdonmukaisesti kohtaa 30, 37 Lissabonin sopimuksesta ja se kuulla komissiolta, mitä se ajattelee tämän suuntaista kehityksestä. Kiitos. Seuraavaksi komission jäsen Malmström. Madam Kiitoksia paljon rouva puhemies. Anteeksi, olen nyt täällä seisoskellut jo tuntikausia. Ääni on hieman käheä. Kiitos kansallisvapauksen valikunnalle tämän kysymyksen esittämisestä. Kuten te sanoitte, tiedon vaihtaminen on erittäin tärkeää lainvalvontayhteistyössä Euroopan unionin tasolla. Olen erittäin iloinen siksi tästä keskustelusta. Hienoa, että Lissabonin sopimus toi mukanaan muutoksia. Se antoi muun muassa Euroopan parlamentille enemmän valtaa ja siksi demokraattinen valvonta on paremmalla tolalla tämä toiminta ei ole enää hallitusten välistä. Mitä Prymin päätökseen tulee, komissio katsoo, että se ei aio pohtia lisämuutoksia oikeudellisen perustaan ennen kuin asia on tutkittu tarkemmin, koska muutoin meillä olisi vielä huonompaa täytäntöönpanoa ja silloin tämä koko prosessi vaarantuisi. Me pyrimme hyvin nopeasti pistämään säännöksiä jäsenvaltioihin erittäin vakassa ympäristössä. Prymin päätös hyväksyttiin aiemman kolmannen, kolmannen pilarin alle, joten komissiolla ei ole samoja valvontasäännöksiä siirtymäkauden aikana jäsenvaltioiden tasolla, mutta kesäkuusta 2014 eteenpäin voimme käyttää, ottaa käyttöön rikkomusmenettelyt, mikäli ne ovat tarpeen. Eurooppalainen tietojenvaihtoon malli on asian osalta päätettiin, että uutta Euroopan tason sääntelyä tässä vaiheessa tarvita. Nykyiset välineet voidaan tehdä tehokkaammiksi ja johdonmukaisemmiksi. Olemme antaneet tästä jotakin tarkkoja suosituksia, esimerkiksi yhteiset normit silloin kun on kyse tiedottamisesta lähinnä Europolin kautta integroidut yhteen, yhteyspisteet, yhden luukun järjestelmä silloin, kun tieto jätään rajan ylitse. Lisäksi EU-tason koulutus ja välineiden vaihtaminen silloin, kun on kyse lainvalvontayhteistyön piirissä toimivien henkilöiden kouluttamisesta. Lisäksi tietosuojan korkea taso halutaan varmistaa ja kunnossa tilastoa. Kuinka voidaan sitten parhaiten tehostaa olemassa olevien välineiden toimivuutta, kanavia, työkalupakin osia. Tätä keskusta on käyty jonkin aikaa ja komission tiedonanto on tässä antanut innoitusta. Pidämme arvostamme suuresti sitä, että nyt käydään keskustelua sekä neuvostossa poliittisella tasolla että Euroopan parlamentissa. Ministerineuvostoissa usein otteeseen me keskustelut asiasta ja pyrkinyt viemään jäsenvaltioita eteenpäin täytäntöönpanon tiellä. Tiedätte varmaan, että tietosuoja koskeva direktiivi ehdotus, joka liittyy lainvalvontayhteistyöhön, edellyttää sitä, että komissio arvoi, arvioi olemassa olevia oikeudellisia välineitä kolme vuotta sen jälkeen, kun direktiivi on astanut voimaan tässä nyt tällä hetkellä ollaan, mutta tietystikin ilomielin kuuntelen myöskin teidän ehdotuksianne. Kiitoksia, rouva puhemies. Thank you very much, Commissioner. The speakers... Kiitos. Seuraavaksi poliittisten ryhmien puhujat. Ensin Diaz de Mera EPP-ryhmästä. Kiitos, puhemies. Hyvä suullinen kysymys ja todella toivotan tämän tervetulleeksi Rajat ylittävän rikollisuuden monimutkaisuus on sellaista, että meidän on tehostettava rikosasioiden poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä. Vuonna 2005, kun allekirjoitettiin Prymin sopimus ainoastaan seitsemän valtion kesken, joka hyväksyttiin vuonna 2008, tämä oli niin suuri menestys, että muutkin halusivat tähän mukaan ja tästä tuli todella yhteisön väline. Kuitenkin Kuten komission useat tarkistukset ovat osoittaneet, yhteistyö, sopimukset ja kahdenvälisesti poliisi ja muussa yhteistyössä tai siis ja VIS-järjestelmien osalta on luonut sellaisen sääntöviidakon, että yhteistyö yhteisön tasolla ei ole aina helppoa. Tästä huolimatta olen kuitenkin komission kanssa, kanssa yhtä mieltä sen tiedonannosta siitä, että uusia välineitä tiedonvaihtoon ei tule perustaa, vaan että on käytettävä olemassa olevia välineitä entistä johdonmukaisemmin. Tämä väline on sopeutettava Lissabonin sopimukseen ja se on saatava parlamentin demokraattisen valvonnan piiriin. Ja tämä koskee kolmannen pilarin päätöstä. Tässä on noudatettava alkuperäisen Prymin sopimuksen perusperiaatteita. On pidettävä kiinni henkilöiden perusoikeuksista, erityisesti yksityisen suojasta ja henkilötietojen suojasta rajoitukset yksityisyyden suojaan voidaan oikeuttaa ainoastaan, jos sille on todella selkeät perusteet. Tämä on Prymin sopimus. Onnittelut teille. Signor. Kiitoksia, Diaz de Mera. Seuraavaksi Weidenholzer. Kiitos puhemies. Olen Prymin päätöksen arvioinnissa yhtä mieltä kollegaa Diaz meidän kanssa. Se on hyvin tärkeä väline rajat ylittävässä rikollis, rikollisuuden torjunnassa ja, ja yhteistyöoikeus ja poliisiviranomaisten kesken rajojen on nyt olennaisen tärkeää. Olennaista on kuitenkin myös, että kansalaisoikeuksia noudatetaan ja että tietoja välitetään rajallisesti sopimuksen mukaisesti. Prymin päätöksessä tietosuojan osalta on huomattavia heikkouksia ja olemassa selkeää määritelmää e, henkilökohtaiset tiedot ja niin edelleen. EUn parlamentti aikoina vuonna 2009 jo lausunnossaan vaati tämmöistä määrittelyä. Ja vuonna 2009 Euroopan neuvoston tietosuojelusopimuksessa puhuttiin siitä, että henkilöjä koskevien tietojen automaattinen käsittely merkitsee sitä, että mitä tulee siihen, että tietoja poistetaan tai miten niitä käsitellään. Ja lainsäädäntöesityksessä on ollut mahdollisuuksia parantaa Euroopan parlamentin eh, päätösomaan sisältöä, se on myöskin Euroopan neuvoston esityksen sisältöä ja pyrkiä samaan aikaan parempi tietosuojan taso. Minä toivoisin, että sisäministerit yhtä joustavasti tarttuisivat tähän asiaan kuin tuolloin kun oli kysymys siitä, että Prymin päätös jo ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa allekirjoitettiin. Tuosta hetkestä lähtien on siis parlamentti ollut toisena lainsäätäjänä silloin, kun on kysymys sisäisen turvallisuuden kysymyksistä. Kiitos. Seuraavaksi Schmidt. Kiitos puhemies. Ja on mukava nähdä sinut täällä, rouva komission jäsen Euroopan 3600 rikollisjärjestöä ovat uhka meidän vapaudellemme ja turvaudellemme. Meidän maantieteelliset rajamme eivät nyt ole enää mikään turva. Niitä ei enää ole. Rikolliset tietävät tämän. Nyt on kysymys siitä, että on ratkaisevia kysymyksiä koskevat eh, eh, kansalaiset tietävät, että työkäyvän talous ja työt, mutta sitten tulee rikollisuus. Rajatylittävä rikollisuus, sitä sen osalta on tehty huomattavia esityksiä, joilla pyritään lisäämään yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Järjestänyt rikoiluus on, sen osalta on otettu ensimmäisiä äh, askelia. Me tiedämme, että järjestön rikollisuuden arvo on satoja miljoonaa käydään kauppaa ihmisillä, aseilla, huumeilla ja kysymys on myöskin inhimillisistä tragedioista, jotka ovat valtaisia. Näinä taloudellisen kriisin aikana me tarvitsemme enemmän kuin koskaan sitä, että huoletaan siitä, että nämä summat palavat takaisin lailliseen talouteen. Tukholman ohjelmassa katsotaan, puhutaan siitä, miten käytetään yksittäisen välintä tietojen keräämiseen. Ja tämä on perusta yhteiselle työlle, yhteistyölle rajattomassa Euroopassa. Omassa kotikaupungissani, jossa meillä on vakavia ongelmia juuri siksi on ollut, ja on voitu nähdä, että rajoitteita on vaihtunut se, mikä on sanotaan tuloksia, mutta kuitenkin vaikea ymmärtää sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät suostu ymmärtämään sitä, että lisääntyvä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa tarvitaan. Ainoat, jotka tässä voivat voittaa siitä, että jäsenvaltiot epäilevät, ovat rikolliset roistot. Ja minusta ongelma siinä, että päästäisiin nopeammin eteenpäin, ei suinkaan ole komissiossa. Kysymys on siitä, että pitäisi antaa selkeämpi toimin äh, valtuutus Europolille ja myöskin äh, eurooppalaisen syytäviranomaiselle selkeä valtuutus on tärkeää, että tarvitaan yhteistyötä, jotta voidaan lopettaa rikollisten toiminta. Rouva puhemies, suhteellisuus, integriys, tietojen herkkyys. Se on tärkeää, mutta samaan aikaan ei kuitenkaan saa olla naivi. Kiitos. Mrs. Smith, Albrecht. Kiitos ja seuraavaksi Albrecht vihreiden ryhmästä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia paljon puhemies, arvokomission ja sen hyvät kollegat. Haluaisin todeta, että on äärimmäisen tärkeää, että oikeus- ja poliisiviranomaisten välinen yhteistyö Euroopassa paranee. Olen sanonut kuitenkin, ja ryhmäkin on sanonut jo vuosia, että tarvitsemme yhteiset normit, jotta yhteistyö luontuu paremmin. Tarvitsemme yhteiset normit esimerkiksi tietosuojan osalta, tai silloin kun on kyse oikeudenkäyntiin liittyvistä oikeuksista ja perus määräyksistä liittyvät oikeusvaltion periaatteeseen jäsenvaltioissa. Ei, ei riitä, että sanotaan, että yhteisten normien vastavuoron tunnustaminen Euroopassa ei tämä riitä. Tarvitsemme yhteiset normit, sitten voimme helpottaa poliisin ja oikeusviranomaisten työtä ja yhteistyötä näiden välillä. Lisäksi toteaisin, että meidän täytyy keskittyä niihin asioihin, jotka helpottavat poliisi- ja oikeusviranomaisten työtä ruonjuuritasolla, eikä pidä käyttää valtavasti rahaa siihen, että ryhdytään tällaisiin joukkovakoilta tai valvontatoimiin, jotka eivät minun nähdäkseni millään tavalla ole tehokkaita auttamaan siinä, kun pyritään vähentämään rikollisuutta. Eurooppalainen yhteiset tutkimusryhmät ja todelliset poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyömuodot paikallistasolla olisivat oikea tapa toimia. Tämä ei ole kuitenkaan se lähestymistapa, jonka jäsenvaltiot ja neuvosto ovat omaksuneet, ettekä myöskään te komissiossa ole tätä omaksunut, joten toivottavasti nyt asiat saadaan pikkuhiljaa oikealle tielle. Kovei. Kiitos. Seuraavaksi Makovei. Mulțumesc. Pentru... Kiitos, puhemies. Jotta kansallisviranomaiset voivat tehdä yhteistyötä torjuakseen kansainvälistä rikollisuutta, meidän on yhtenäistettävä tiedonvälityskanavat. Ja tässä olen yhtä mieltä ja sen edellisen puheen kanssa tarvitsemme yhteisiä toimia jäsenvaltioissa. Olen ollut asiasta vastaavana esittelijä. Tiedän, miten tiedonvälitys ja vaihto tapahtuu. Eurodakissa on sormenjäljet, joita jäsenvaltiot voivat käyttää terrorismin vastaisissa toimissa Tätä kautta voidaan esimerkiksi tunnistaa tiettyjä rikoksen uhreja. Voidaan myös tunnistaa, onko EUn alueella rikollisjärjestöjä väärän identiteetin nojalla ja voidaan myös ryhtyä toimiin. Ja siksi kannatan sitä, että pääsy näihin tietoihin on äärimmäisen tärkeää. Se on tärkeää rajat ylittävässä kansainvälisessä rikollisuudessa ja sen torjumisessa. Täytyy katsoa myös muita tietokantoja, prymiä. Tämä on avoin ainoastaan 11 jäsenvaltiolle ja pitää yhdistää kaksi järjestelmää. Ne jäsenvaltiot eivät ole vielä täytäntöönpaneet prymiä, niiden olisi tehtävä tämä mahdollisimman pian. Jo näin voidaan myös käyttää käyttää tietoja, jotka ovat välttämättömiä, kun tarjota, torjutaan rajat ylittävää rikollisuutta. Kiitos. Romero Lopez ei ole paikalla. Van den Kamp saa puheenvuoron. Ehm, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Als er ehm, één eh, sector is in Europa... Jos on yksi sektori Euroopassa, joka on kiinnostunut avoimista rajoista ja vapaasta liikkuvuudesta, niin se on järjestäytynyt rikollisuus. He ymmärtävät kyllä tämän asian. Kun he katsovat, mitä Euroopassa nyt tapahtuu, miksi Alankomaissa he ymmärtävät oikein hyvin, mitä tapahtuu nimenomaan avoimien rajojen osalta. Ja silloin täytyy tunnustaa, että olemme monissa asioissa aika naiveja. Sillä järjestörikollisuuden vaikutus Euroopassa on hyvin suurta. Alankomaissa me olemme juuri saaneet pidätyksi mafianuoren, joka pikkuasunnossa, eli pikkuasunnossa, ja hänet sieltä löydettiin. Ja nyt tietovaihdon ansiosta tämä on, hänet pidätettiin kollega Aguilar Aron oikeassa. Prymin päätös on hyvin tärkeä rikollisuuden torjunnalle. Mutta kysymys komission jäsenelle kuulukin, miksi tämä nyt kestää niin kauan? Miksi kestää niin kauan toimeenpano, soveltaminen? On vasta 11 maata, jotka ovat panneet toimeen tämän päätöksen. Milloin sitten loput seuraavat perässä? Ja Lopez Aguilar on oikeassa. Demokraattinen valvonta rikollisuuden torjunnassa on asioita, pitää vahvistaa. Komission jäsen on sanonut, että hän tekee sen sitten, kun kaikki ovat panneet päätöksen toimeen, mutta kysymys kuuluukin sitten, milloin on tämä hetki? Voimmeko me odottaa näin pitkään? Kiitos, seuraavaksi Skuria. Siis Kiitos, puhemies. Useat ongelmista, joita EUlla on, liittyy siihen, että lainsäädäntöä ei panna yhtenäisesti tämä johtuu valvonnan puutteesta EUn tasolla ja siksi täytyy kartoittaa kansallista lainsäädäntöä ja lainsäädäntöä, joka koskee tiedonvaihtoa. Komission täytyy myös tehdä automaattiseksi nykyvälineiden käytön, jotta tietoa voidaan vaihtaa yhtenäisellä tavalla. Tarvitaan myös erilaisia poliisivoimien koulutusaloitteita, jotta voidaan tehostaa yhteistyötä tietojen vaihdossa. Ja sitten vielä Prymin päätös. Siitä on tullut poliisin tutkinnoissa ja yhteistyössä äärimmäisen tärkeä väline, ja nyt sitä täytyy todella alkaa täytäntöönpanna jäsenvaltiossa pikaisesti ja todellisesti. Tarvitaan entistä tiiviimpää integraatiota yhteisössä, jotta voidaan antaa vastaus näihin ongelmiin. Kiitos, Skurje. Seuraavaksi menettelymän puhuja listaa Luhan. Eh, Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Olemme puhuneet täällä tietosuojasta ja avoimuudesta. Niin ikään täällä on puhuttu siitä, että kansalaisille pitäisi antaa tietoa, jotta asiat saadaan hoitamaan kuntoon. Ja puhutaan henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta, mutta kuitenkaan yhteen, yhteisiä normeja ei ole pystytty määrittelemään. Emmekä ole saaneet aikaan yhteistyötä jo olemassa olevien instituutioiden kesken. Minulla oli hiljattain kunnia olla vieraana Euroopan historian talon tilaisuudessa, jossa eurooppalainen ja Euroopan ulkopuolelta tullut asiantuntija puhui tiedon saannin vapaudesta ja toisaalta kansalaisten turvallisuudesta. Nyt täytyy sanoa, että Euroopan unionin sisäinen tilanne on suorastaan katastrofaalinen, puhumattakaan sitten unionin ulkopuolisesta maailmasta. Euroopan unionin täytyy koordinoida järjestelmää Olipa sitten kyse Schengenistä, Eurodacista tai muista järjestelmistä. Samanaikaisesti tarvitsemme konkreettisia ohjelmia, ne täytyy pistää myös täytäntöön. Seuraavaksi Liberatski. Przewodnicząca, ja osobiście jestem zdania bardzo dobrze, że o to pytamy, bardzo dobrze, że o to rozmawiamy. Dlaczego? Jednym z... Kiitos puhemies. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että Tämä suullinen kysymys kannattikin esittää, koska kokemus on osoittanut, että olemassa olevaa lainsäädäntöä täytyy noudattaa ja rankaisemattomuus ei käy päinsä. Aina kun on kyse räjähtynyttävästä rikollisesta toiminnasta, rikolliset täytyy pystyä jäljittämään. Kyse on rikollisuuden vastaisesta taistelusta. Ja kaikki välineet, jotka meillä vain on käytössämme tästä taistelussa, täytyy käyttää myöskin hyväksi. Kaikki työkalupakin väline täytyy kaivaa esiin, koska tällä tavalla pystymme suojamaan kansalaistamme. Malmström. Kiitos. Seuraavaksi komission jäsen Malmström. Thank you very much. Kiitos paljon, rouva puhemies, ja kiitoksia myöskin parlamentin jäsenille, jotka esittävät tämän kysymyksen, on täysin samaa mieltä siitä, että rikollisuus on todellakin räätyyttävä haaste. Ja sitä vastaan voidaan taistaa pelkästään siten, että oikeus- ja poliisiviranomaiset ja virastot tekevät läheisempää yhteistyötä. Järjestäytynyt rikollisuus on tässä kaiken keskipisteenä, huomion kohteena. Tämä todettiin, että meillä on käytössämme jo välineitä, joten täytyy käyttää kunnolla hyväksi. Ja ettei nyt tarvita uut, uusia ehdotuksia tiedon jakamisen vahvistamiseksi, vaan pikemminkin täytyy pitää mielessä, että vain puolet jäsenvaltioista on pistänyt täytäntöön esimerkiksi Prymin päätöksen, joten ei ole mitään järkeä nyt muuttaa oikeudellista perustaa. Miksi sitten viiveitä on esiintynyt? Olemme pohtineet tätä ongelmaa. Jotkut ovat käytännön esteitä. Jotkut jäsenvaltiot eivät tiedä, mitä tehdä. Siksi me rahoitamme kurssien ja koulutuksen järjestämistä näissä jäsenvaltiossa. Lisäksi Jäsenvaltiot antavat toisilleen koulutusta ja jakavat kokemuksia. Tämä on yksi syy viiveille. Jäsenvaltiot eivät tiedä, mitä tehdä. Ja tämä on ollut prioriteettilistassa erittäin korkeassa asemassa. Ja kuten puheenvuorossani jo totesin, monet oikeus- ja sisäisien Ministereiden kokoukset ovat keskittyneet siihen, että jäsenvaltioita pakistetaan tekemään paljon enemmän. Milloin tämä työ saadaan saatettua päätöksensä, en tiedä. Vuoden loppuun mennessä tämä pyritään Lissabonin soimaan ja sitten ryhtyä rikkomusmenettelyyn, mutta siihen saakka toivottavasti suurin osa jäsenvaltioista on hoitanut asiansa kuntoon. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että tarvitsemme yhteisiä normeja ja täytyy pohtia, kuinka tietosuojakysymyksiä saadaan kuntoon. Sitten kun olemme havainneet, että täytäntöönpano on alkanut edistyä, sitten ryhdytään pohtimaan myös myöskin tätä puolta. Sitten kuinka kehittää tilannetta jatkossa parhaalla mahdollisella tavalla poliittisessa yhteydessä Tukholman konferenssin jälkeisessä yhteydessä sitten tätä et viedä eteenpäin ja ilomielen teen yhteistyötä kansanvapauksen valiokunnan kanssa tässä. And, uh, kiitos. Keskustelu päättää, päätyy tähän. Tästä suullisesta kysymyksestä äänestetään huomenna kello 12. Seuraavaksi esityslistalla on viimeinen kohta, eli suullinen kysymys, joka koskee